Okay. Dear colleagues or dear friends or what we... Hyvät kollegat, yritän avata nyt kokouksen uudelleen. Käytännön syistä pyytäisin nyt teitä laittamaan nämä luurit päähän, kun jos nyt käytän äänikieltä, niin aika harvat ymmärtävät. Vi välkomna tillbaka efter... Tervetuloa takaisin tänne kahvitauon jälkeen. Vi ska försöka planera nu så att vi kan genomföra den sista. Ja nyt katsotaan, miten voimme selviytyä tästä täysistuntokeskustelun viimeisestä osuudesta. Noin 12, 12, 30 tai 40. Lopuksi kuulemme vielä kuoroa, joka sai valtavat suosinosoitukset eilisiltana. Jätämme pari minuuttia musiikille ja nyt jo muistuttaisin siitä, että ajatuksena on myös, että meistä otetaan yhteinen valokuva. Älkää kaikki juosko täältä salista, vaan tulkaa tänne eteen, niin saadaan kaikista yhteinen valokuva. Me emme missään tapauksessa voi jatkaa yli yhden. Puhelistalla on paljon nimiä mutta pyrin antamaan puheenvuoron kaikille. Toivon, että se onnistuu. Mutta pyytäisin puhumaan melko lyhyesti, koska täällä on yli 15 puhujaa, jos kaikki puhuvat yli kolme minuuttia, niin tämä on mahdoton tehtävä. Mielelläni haluaisin puhutella teitä etunimellä. Mutta se on hankala, koska en tunne teitä, mutta – Kuten Libori ja Isabel, minä mainitsen sen sijaan paikan numeron ja pyydän, että itse esittelette itsenne, niin ehkä opimme sitten nimenne. No niin. 510 paikalta. Olen puhunutkin kanssasi, mutta en muista nimeä, mutta olkaa hyvä. Ne, te voitte inte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 Niin, olkaa hyvä. Uh, good morning still. My name is Dr. Yvonne Thompson. I'm Dr. Tohtori Yvonne Thompson. Tulen Afrikan Karibian bisnessektorilta ja olin työryhmässä numero yksi. Halusin kiittää esittelijöitä erittäin tarkasta, tiivistä yhteenvedosta sen suhteen, mitä, mihin johtopäätelmiin siellä tulimme. Kuitenkin on joitakin asioita, jotka halusin vielä ottaa esille ja halusinkin ottaa selvää, voidaanko tämä vielä ottaa mukaan korostetusti. Ja erityisesti tämä koski sitä, että käytetään liiketoimintaa tienä taloudelliseen riippumattomuuteen pois köyhyydestä – bisnesverkoston puheenjohtajana. Mielestäni on tärkeää, että missä ikinä tuemmekin yritysjärjestöjä, niin, ja mahdollisesti sitä, että voitaisiin aloittaa, voi, ihmiset voisivat aloittaa oman yrityksensä, ja EU pitäisi sitä tukea tämä, ja ota pelkästään ra- taloudellisen vapa- vapauden saamisessa, mutta myös tämä parantaa ihmisten itsetuntoa, itsenäisyyttä, sillä kun jos tällaista puuttuu, niin se on oma köyhyyden muotonsa vielä lisää. Yritys on siis keino sen taloudellisen riippumattomuuden. Se on tärkeä asia. Oma apu, itse apu on todellakin asia, jota haluaisin täällä enemmän korostettavan johtopäätelmissä. Toinen asia, jonka halusin ottaa esille tai tästä kommentin on se, mitä talous- ja sosiaalikomitean edustajia sanoi työryhmän kolme loppupäätelmissä. taisi olla kohta viisi siellä. Hän ehdotti, että meidän pitäisi ottaa sana musta, black, pois. Ikävä kyllä en ole kyllä samaa mieltä, koska tämä siis muutoin olettaa, oletetaan, että kaikki yhteisöt ovat valtavirassa teitä – eikä mitään erikoistapauksia ole, ja uskon, että kyllä tässä on eriko, oma tapauksensa. On 53 eri Afrikan maata, ja minä varsin harvoin näen mitään valkoisia perheitä lasten kanssa kerjäämässä, pyytämässä apua jossakin julisteissa. Siis jos, on, jos ero tehdään sillä, onko musta tai valkoinen, niin mielestäni niin musta kyllä täytyy ottaa tähän mukaan. Ja ainoa tapa, ainoa syy, miksi arvostelisin sanaa black, niin se pitäisi kirjoittaa isolla alkukirjaimella, koska emme puhu väristä, vaan puhumme ihmisistä. Kiitos. Seuraavana 283. Olkaa hyvä. Euh, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Halusin vain kuulun nuorten valtuuskuntaan erästä järjestöstä ja halusin vain lisätä ehdotuksen, jota ei ollut aikaa esittää eilen työryhmässä. Olisin halunnut, että Eurooppa käsittelee sellaista mahdollisuutta, tai tavattaisiin rajat niille nuorille, jotka eivät kuulu Erasmus-ryhmän. Puhutaan eurooppalaisesta vapaaehtoistyöstä. Hmm. ilman kuitenkaan ei voi, tätä voi tehdä, mutta ei pääse mukaan Erasmus-sykliin. Ja tämä olisi tärkeää, että mm, joillekin meidän maidemme nuorista. Kiitoksia. Thank you very much. I will... Kiitos oikein paljon. Puheenvuoron saa seuraavaksi Euroopan parlamentin jäsen Bernard. Niin puheenjohtaja, en ymmärtänyt, että sain tässä puheenvuoron heti. Niin meidän työryhmästämme on tehty erityisesti kommentteja, onnitteluja olen kuullut, mutta samalla tunnen me tunnemme itsemme hiukan vastuullisiksi siitä, ettei me ole kaikki saaneet tähän mukaan tekstiin. Haluaisin sanoa asian, josta varmasti olen samaa mieltä, että tämä työryhmä oli todella vilkas. Oli hyvin vaikea kaikkea tiivistää maksimissaan kahteen sivuun, ja tämähän meillä oli tilaa annettu. Ja pahoittelen tätä. Tämä aiheutti kyllä meillekin hankaluuksia. Jotkut, joitakin, joistakin ajatuksista ei voitu keskustella, koska työryhmässä minulla oli sellainen tunne, että siellä oli varsin ristiriitaisia asioita, kun tulivat esille. Oli varsin vaikea yhtäkkiä sitten niistä muokata konkreettisia ehdotuksia, jotka saisivat konsensuksen taakse. Ja varmastikin, koska olen e- Euroopan parlamentissa varsin vasemmalla, niin huomasin tietyt ehdotukset, koska esittelijänä halusin viedä eteenpäin sellaisia ajatuksia, joista oli konsensus, enkä sitten sellaisia vain, jotka olivat minulle muuten vain tärkeitä. Tietysti on joitakin asioita, jotka täytyy tänne lisätä. Mielestäni myös me oikeastaan käsittelemme samoja asioita kuin työryhmä yksi, emmekä ehkä tarpeeksi keskittyneet EUn edessä oleviin haasteisiin. Yksi asia on ainakin olennaisen tärkeää tänne lisätä, nimittäin keskustelu, jota kävimme, joka ei kunnolla näy tässä tiivistelmässä. Haasteet ja Euroopan sosiaalinen malli ja köyhyys. Tämä tuntuu minusta yhdeltä aivan erityisen tärkeältä kysymykseltä. Ja sitten toinen kohta vielä, joka ehkä kokoaa yhteen eri asioita, nimittäin miten lopultakin voidaan käytännössä toteuttaa perusoikeuskirjaa. Se sanottiin tavallaan eri muodoissa, eri puheenvuoroissa, mutta konkreettisesti, joita Euroopan parlamentti voi tehdä ja joita parlamentti on jo tehnyt, niin monenlaisia haasteita liittyy perusoikeuskirjan toteuttamiseen samoin Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen sitten, kun EU sen liittyy. Minulle nämä ovat aivan erityisen tärkeitä kysymyksiä täällä Euroopan parlamentissa. Mm, näistä asioista meidän varmastikin täytyy voida ottaa mukaan. Sitten yksi toinen asia, nimittäin tämä ristiriidan keskustelu, jota olemme käyneet Mustasta Afrikasta tässä juuri. Tämä tuntui minustakin tärkeältä ja Andrista varmasti myös. Siis minusta oli tärkeää, että otimme esille tämän e- erityistilanteen, josta kärsivät Saharan etelänpuoliset maat, jotta puhuttaisiin nyt poliittisesti korrektiimmin, mutta asia nyt ei näin esitetty, vaan puhuttiin nimenomaan musta, mustien yhteisönä ja mitä he kokivat. Ja minusta oli tärkeää siksi pitää tämä sana musta tässä. Ja Ari varmasti on samaa mieltä kanssani. Niin minä ehdotin, että puhutaan väestöstä, joka on peräisin mustasta Afrikasta, koska mielestäni se on parempi termi kuin puhua vain mustasta yhteisöstä, koska se on hiukan tällainen poissulkeva käsite. En nyt mene yksityiskohtiin, koska aikaa on vähän, mutta nämä konkreettiset asiat, joita meidän pitää vielä työstää, niin on joitakin kysymyksiä, jotka ovat tär- eh, vähemmän, enemmän yksityiskohtaisuuksia. Mutta katsotaan sitten, miten, minkä muodon loppuraportissa saavat. Thanks a lot. Now I have uh, written... Kiitos oikein paljon. Sitten Jan Gutardi on kirjallisesti pyytänyt puheenvuoroa käsittääkseni sieltä oikealta laidalta. No, Charlie. Please take the floor. Olkaa hyvä. Bonjour, excusez-moi. En fait, je parle au nom de niin puhun äh, tämän perhejärjestön nimissä. Heti alusta lähtien te olette puhuneet köyhistä, epävarmuudessa elävistä ihmisistä, mutta itse asiassa me tein, Olemme tehneet työtä näiden henkilöiden kanssa, olemme käyneet tapaamassa heitä. Ja mikä ei ole vuosien aikana muuttunut. Ja kaikki, joita täällä ehdotatte, nämä ovat tällaisia sanoja ilmassa vaan, koska nämä ihmiset ovat todella vaikeuksissa, eikä kukaan heitä auta. Ja tämän lisäksi en ymmärrä, minkä takia aina maksatetaan veroja ihmisiä, jotka ovat koko elämästä tehneet työtä, he ovat joutuneet osallistumaan ja kaikki. Emme edes tiedä, mihin nämä verorat menevät, joita vanhempamme maksamme. Pitäisi tehdä sellaisia päätöksiä, jotka ovat konkreettisia, jotta näemme selvästi, miten asiat muuttuvat ja myös muuttuvat. Minusta tämä puheenvuoro sai tähän mennessä suurimmat suosion osoitukset. Ja sitten konsensuskonferenssin edustaja Riik Spinneväin. Missä hän istut? Riik. Vähän vaikeaa, kun ei ole varma, ovatko henkilöt täällä salissa vielä. Ja, olkaa hyvä. Ai siellä vasemmallakin voidaan istua. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Muutama sana tästä konsensuskonferenssista, jota esiteltiin juuri ennen kahvitaukoa. Miksi tätä nimetään konsensuskonferenssiksi? Se on tunnettu menetelmä, Tietenkin varjointia voidaan harjoittaa, mutta kahden päivän ajan henkilöt keskustelevat kahden parin aiheen tiimoilta ja ääressä. Ja täällä nyt haluaisin todeta, että mielestäni ei ole mahdollista välittää konsensusta ulospäin ainakaan nykyisessä muodossaan tästä kokouksessa. Minun mielestäni me emme voi puhua konsensuskonferenssista, mikäli me emme toimi avointa koordinointimenetelmää käyttäen. Minun mielestäni lehdistötilaisuudessakaan ei kon tätä asiaa korostettu riittävässä määrin. Ja kun katson tätä tekstiä, niin minun mielestäni tämä, on, tämä otsake on jo äh, aika lailla harhaan johtava. Minun mielestäni se on negatiivissävytteinen, erityisesti kun täällä todetaan, että ei kunnioiteta sitä ja tätä ja etteivät nuoret enää kuuntelisi vanhempien ja niin poispäin. Kyllä tässä tarvittaisiin pientä nyansointia. Ja sitten erityisesti näihin suosituksiin yksi ja neljä Siis- minkälaista näyttöä näiden väitteiden takana oikein on. Kansalaisena en ainakaan voi tukea näitä kommentteja. Pyydän anteeksi, että käytin tämän tyyppisen puheenvuoron, mutta mielestäni se oli tarpeen tässä vaiheessa. Kiitoksia. Niin kyllä, vapaana. Vapaasti ja suoraan pitää voida puhua puolesta ja vastaan ja sanoa mitä haluaa Naisten viikko vapaaehtoistyön järjestöstä Gabriella. Yritän katsoa, missä istut. Är du här, Gabriella? I am here, but I'm... Is it me? Where? Here. Yes, there are you. <laughs> Maybe there's an... Täällä ehkä on toinen Gabriella, en tiedä. Nee. Olen vapaaehtoisuusallianssista Euroopasta. Halusin vain puhua tämän asian puolesta. Kuten kaikki tiedätte, 2011 on vapaaehtoistyön teemavuosi ja halusin ilmaista kiitokseni erityisesti kaikille vapaaehtoistyön tekijöille, jotka tekevät yhdessä työtä kautta EUn köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnassa. Haluan kutsua teidät kaikki, erityisesti politiikan tekijät, tekemään työtä kanssamme vuoden 2011 aikana, jotta voidaan antaa parempaa tunnustusta vapaaehtoistyölle köyhyyden torjunnassa. Meidän täytyy myös parantaa infrastruktuuria vapaaehtoistyöorganisaatioille, joita ilman köyhien tilanne niin monien osalta eu olisi paljon pahempi. Odotan kovasti yhteistyötä kanssa vuoden 2011 aikana poliitikkojen ja kansalaisjärjestöjen organisaatioiden kanssa, jotka tekevät työtä vapaaehtoistyössä, että voidaan parantaa köyhyyden torjunnan tilannetta. Kiitos paljon Gabrielle. Ja tehdään niin, että kun annan puheenvuoron, niin osoittakaa missä istutte. Laura Casimiris. Are, are you here? Oletko täällä, Laura? Please. Sorry. My name is Dora Kasimeris. That's why I did not... Olen Dora Kasimeris. Siksi en ymmärtänyt, mitä sanoit. Ε, θα μιλήσω ελληνικά. Προέρχομαι ε, από την Ελλάδα εκπροσωπώ ένα σύλλογο. Tulen Kreikasta, edustan Aktida-nimistä järjestöä. Kuuden kahdeksan kuukauden aikana saimme aikaan tällaisen vastaanottokodin lapsille. Otamme vastaan lapsia, jotka kärsivät vakavista sairauksista, jotka tulevat Atenan sairaaloista asun vartimatkan päästä keskustasta ja meillä on siis hyvät yhteydet Ateenaan. Eurochild-foorumi on avattu ja haluaisin kiittää teitä, että meidät kutsuttiin osallistumaan tähän kokoukseen tänään. Suuri ongelma, jos, joka meillä on, ja minkä takia puhun, on maahanmuutto. Olin työryhmässä kaksi me teimme siellä oikein hyvää työtä, kuultiin varsin mielenkiintoisia puheenvuoroja, mutta myös moninaisia reaktioita, varsin rakentavia kommentteja. Siellä oli yksi bulgarialainen nuori tyttö, joka yritti puolustaa maataan. Hän muuten oli toimittaja ja hän puhui rajoista. Ja esteistä, joita Kreikka yrittää asettaa. Mutta meillä on erittäin vakavia maahanmuutto-ongelmia Kreikassa. Tällä hetkellä Kreik- Kreikassa minulla on sellainen vaikutelma, että asun puutarhassa, jossa viljellään kaikenlaisia kasveja ihan sekaisin. No, Kuvitelkaa, teillä on hieno puutarha ja sitten kuka tahansa voi siellä mitä tahansa tehdä. Tällainen vaikutelma meillä on. Ja kun me puhuimme maahanmuuttajista, kotouttamisesta, integraatiosta tai sopeutumisesta maassa, joka on todellakin köyhyyden partaalla, niin kuin Kreikka tällä hetkellä on. Miten heidät voidaan sitten integroida? laittomat maahanmuuttajat, kodittomat, miten heidät voidaan integroida? Tässä on kysymys maahanmuuttajista eikä ihmisistä, jotka ovat asettautuneet maahamme perheineen, jotka ovat löytäneet työtä, vaan me puhumme ihmistä, jotka ylittävät rajamme ja tulevat maahan. Tämä on todella tällainen aivan rajaton tontti, jonne kuka tahansa voi tulla. Me kuulemme kaikki samaan yhteisöön, mutta aikooko yhteisö jonakin päivänä tarttua tähän ongelmaan, josta Kreikka nyt kärsii? Ja vielä Turkki-kysymys. Joka päivä turkkilaiset koneet lentävät Ateenan yli ja kauniiden saariemme yli, eikä kukaan voi tarttua tähän kysymykseen. Onko kaikilla samanlaiset vuotavat rajat Euroopassa. Niin tällä solidaarisuudesta, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista olette puhuneet, mutta unohditte humanisuuden. Me olemme menettäneet tämän inhimillisyyden. Kreikassa nähdään rasismia. Ei sitä ollut silloin, kun maahanmuuttajat alun perin tullut. Heitä otettiin todellakin lämpimästi vastaan. Olemme iloisia heidän tulosta, mutta tällä hetkellä tämä tilanne kyllä koetaan varsin huonosti. Me, meidän maamme kärsii myös korruptiosta, petoksista. Minä en voi sanoa, että eläisin maassa, jossa on pelkästään ongelmia, mutta emme kyllä minkäänlaista tukeakaan Euroopasta saatte täällä Euroopassa, Ranskassa, Saksassa Teillä on rajat, te päästätte sen määrän ihmisiä, keitä haluatte, mutta meille kuka tahansa voi tulla, se on iso ongelma. Olen nyt ollut muutaman päivän tässä maassa ja nähnyt tilanteen täällä, mutta Kreikassa Kuvitelkaa teillä samat ongelmat kuin meillä Kreikassa. En voi ymmärtää edes, missä enää elän. En puhunut aivan rehellisesti, olemme aivan epätoivoisia. Elän 150 tuhantisessa kunnassa Matena lähistöllä, mutta emme uskalla edes mennä ulos kodestamme usein. Mutta kuitenkin äh, tämä nuori polkainen tyttö tuomitsi tällaista tiukat rajat ja ymmärrän kyllä häntä, mutta tarkoitan tällä sitä, että me vain yritämme äh, lopettaa tällaisen valtavan ulkomaalaisvirran. Tiedän, että tämä on vaikea. Näissä maissa on ongelmia. Kyse ei ole vain taloudellisista ongelmista. Meille kaikillehan, mehän kaikki kärsimme sosiaalista ongelmista ja on maita, joissa lapset elävät tavallaan tietämättömyydessä maissa, jossa inhimillisyys ei ole voimissaan. Ja me tarvitsemme teitä ja haluaisin todellakin, että välittäisi tällaista apua meille. Floor to the... Puheenvuoronsa. Ratara Vignal, äh, konsensusfoorumin puheenjohtaja. Olkaa hyvä. je prends la parole, monsieur le président, parce que je... Puheenjohtaja, haluan puheenvuoron, koska ne, jotka osallistuivat konsensuskonferenssiin Agoran puitteissa ehkä voivat tuntea itsensä hiukan loukkaantuneeksi sanoista, joita on heidän työtään kohtaan osoitettu. Kukaan ei omista tätä hienoa konferenssia mukaan lukien ne, joilla on pitkä kokemus asiasta ja on kunnotakin heitä. Mutta metodologia, jota seurattiin valmisteluissa ja sen jälkeen tämä kaikki on osata, mistä on kyse konsensuskonferenssissa. Voi olla, että jotakin ehdotuksia, joita on tehty, ei ole täysin hyvin muotoiltu ja niitä voidaan arvostella tässä muodossaan. Tämä on kuitenkin tulosta konsensusta ihmisten keskustelusta, jotka eivät ole mitään asiantuntijoita. Jos ollaan asiantuntijoita, niin eivät hekään kaikkia tietysti tiedä. Ja juuri tämän, tässä on toimittu aivan autenttiselta pohjalta mukana, että ihmisellä on omaa kokemusta – muustakin kuin Brysselin piireistä ja haluaisin, että nämä ehdotukset otetaan sellaisena kuin ne ovat. Ne ovat tällainen aito todistus näiden ihmisten kokemuksesta köyhyydessä ja ovat vain tällainen panos tähän työhön, eivät, emme pyrikään olemaan mikään lopullinen tulos ja siksi ne kyllä ansaitsevat kunnioituksen. Hillary Bloom. Hillary Take the micro. Um, microphone. One... Niin, mikrofoni. Muutaman asian haluan ottaa esille ja pahoittelen, että olen huonoiten käyttäytyvä henkilö täällä, mutta vaatii vähän rohkeutta. Yksi asia, jonka haluan sanoa sivu mennen, en ihan ymmärtänyt, mikä taitaa olla ryhmän yhden osalta virhe, kun sinottiin, viitattiin pankkien sääntelyyn. Se oli rahan lainaajien sääntely. Pankit ovat säänneltyjä enemmän tai vähemmän kovin menestyksekkäästi, mutta lainanantajat eivät ole. Ja minä tällaista Euroopan kattavaa sääntelyä rahalainaamiselle halusin. Minua on Mä että tämä kokous en usein mene moniin kokouksiin, koska konferenssiin, koska on muita asioita tehtävänä. Täällä puhutaan jo kään, asiaan uskoville, että me ymmärrämme, mikä köyhyys on ja ei olla otettu huomioon joitakin asioita. Yksi näistä asioista on se, että itse asiassa, melkein kaikki meistä, Meillä on yhä useammin oikeistohallituksia, jotka vähentävät köyhiä, apua köyhille. Ja me voimme tulla tänne ja meillä voi olla ihan mukava olo, että meillä on oikea asenne ja me olemme tunnemme myötätuntoja köyhiä kohtaan. Mutta itse asiassa täytyy tunnustaa, tunnistaa, että nämä ovat demokraattisesti valittuja hallituksia ja enemmistö väestöstä todennäköisesti ei ole samaa mieltä meidän kanssamme ja heillä on kovat asenteet köyhiä kohtaan. Ja heidän mielestään monet köyhyyden syistä ovat sellaisia, jotka ovat ihmisten omaa syytä. Esimerkiksi kun puhuu suurien perheiden ongelmista, monet ihmiset sanovat sitten, että ei pitäisi tehdä sellaisia lapsia, joiden varaa. Minä en niin sano, mutta kerron vain teille, että on monia ihmisiä, jotka niin san- sanovat. Ja mielestäni yksi asioista, jota täällä ei ole mainittu, josta olen vähän aika yllättynyt, on se, että kukaan ei ole maininnut köyhyyttä, jonka ihmiset aiheuttavat itse. Nyt alan tuntea, että sinne vähän kuin Margaret Thatcher, en todellakaan ole, mutta ei voida yleen katsoa huume- ja alkoholiongelmia. On monia ongelmia, jossa huumeiden käyttäjä lasten, huumeiden käyttäjä vanhempien lapset – annetaan vaikkapa isovanhempien hoidettavaksi, joilla ei ole paljon esimerkiksi varaa. Heistä huolehtia tämän uudenlaista köyhyyttä. No tietysti alkoholi on aina tällaista aiheuttanut, mutta kukaan ei ole sitä maininnut. Ja se ehkä olisi saattanut olla jotain sanomisen arvosta sen sijaan, että sanotaan, että täytyy huolehtia naisten ongelmista. Kyllä me niistä tiedämme. Ja voinko vielä puhua toisesta asiasta. Olen kuullut monia vetoomuksia, että tarvitaan enemmän tutkimusta. Ei sitä tarvita enempää. Ok. Voidaan hienojakoista ymmärrystämme erityisen korkealle tasolle, mutta itse asiassa autammeko sillä köyhiä ihmisiä? Tiedämme sen, että ihmiset tarvitsevat apua ja siihen apuun pitäisi keskittyä. Ja siitä pääsenkin hyvin Ei se on kutsuttu ihmisiä numeroilla eikä nimellä. Olisi ollut kiva, jos olisi ollut luettelolista. Jos haluaa ihmisten verkostoituvan, olisi ollut avuksi se. Ei sitä kotona tarvita. Ja haluan kysyä teiltä, miten pystyitte saamaan niin paljon valkoisia naamoja kokoukseen Euroopassa? Missä ovat ne ihmiset, joita näen joka päivä, jotka edustavat entisiä vähemmistöjä? niitä on hämmästyttävän vähän. Teidän pitäisi käsitellä tätä ongelmaa mielestäni. Minä haluan kuulla niitä ihmisiä, jotka ovat suoraan tekemisissä ruohonjuuritason organisaatioiden kanssa ja ovat näissä jäseninä itse. Eikä, ei, ei me, jotka istumme siellä huipulla ja katsomme alaspäin. No, nyt minusta tulee tosi epäistävä. Miten paljon tämä kokous on maksanut? Joku sanoi, että ehkäpä 300 000 euroa. Onko köyhän tilanne yhtään sen parempi, että ollaan täällä tavattu? En minä uskon niin. Te ehkä saatatte uskoa, niin minä en. Miten täällä voidaan tarjota champagnea köyhyyskokouksessa? Tiedätte, Yhdistyneessä kunnossa viitataan Eurooppaan ja ihmisiin, jotka täällä tekevät työtä sekana vatukossa. Ja minusta on vähän tullut sellainen täällä. En minä tarvitse tällaista hienoa ruokaa. Mielestäni se oli epäasianmukaista. Pitäisi asettaa standardit siitä, että on ihan nor- yksinkertainen launas, ehkä vielä riisiä, linssiä, leipää, vihanneksi. Onko täällä kukaan itse köyhä, jonka tarvitsee saada tuettua ateriaa? Mielestäni tämä on yököttävä. Ja sitten kun joku sanoi, että no näin yleensä Euroopan parlamentissa toimitaan standardit ovat tällaiset. No ok, no, meillä on sitten paremmat standardit. Minä haluan elää niin kuin he. Enkä halua, kulutetaan nämä verot, jotka köyhien täytyy maksaa alvina esimerkiksi, että sillä tuetaan tällaista toimintaa. Eikä mitään sen osaa. Se on, Sen sijaan, että pitäisi tästä, siis minä kun sain tämän kassin, jätän sen tuonne ovelle ja haluan, että ihmiset laittavat sinne rahaa ja annetaan se kodittomille. Kun meille annettiin paljon lahjoja ja kuluja katettiin paljon ante, anteliaammin kuin tarvitsemme. Ja minä haluan voittoa saada sitä, kun tulen köyhyyskonferenssiin. Jätän tämän tänne ja pyydän kaikkia laittamaan panoksensa siihen ja järjestäjät seuraavalla kerralla pyydän Yrittäkää järjestää tämä asianmukaisemmalla tavalla. Kiitoksia. Thank you very much, Hillary. And I can assure... Kiitos oikein paljon Hillary. Voin vakuuttaa, että täällä on ollut harvoin näin tiukkasanoisia puheenvuoroja. Franz Wolfmeier saa seuraavan puheenvuoron. Nach diesem Wortbeitrag ist es niin, tämän puheenvuoron jälkeen on vaikea palata aiheeseen, joka mielestäni otettiin esiin ykköstyöryhmässä, mutta jota ei kuitenkaan mainita yhteenvedossa, eli sosiaali- ja terveysalan palvelut. Nämä palvelut, niitä kaivataan yhä enenevässä määrin, ja me tiedämme, että yhä useammat ihmiset tarvitsevat tämän tyyppisiä palveluita. Ja tämä sektori on osoittanut viime vuosien aikana, että se tarjoaa yhä uusia työpaikkoja sellaisissa yhteiskunnissa, jotka yleensä vain tavoittelevat voittoa. Monet näistä palveluista ovat yleishyödyllisiä ja niitä on pyritty perustamaan myöskin hyvän tekeväisyysmielessä sellaisten ihmisten toimesta, jotka ovat itse kaivanneet tätä palvelua. Mutta kyse on eräänlaisesta linkityksestä järjestelmän ihmisten välillä. Kyse on vammaisista, vanhuksista, usein myöskin naisista, jotka työskentelevät näillä palvelualoilla. Mutta meidän täytyy myöskin auttaa näitä kotihoitoa harjoittavia naishenkilöitä. Näillä, tällä alalla on vaalittu pitkään epätavanomaisia työsuhteita ja palkka on ollut heikkoa, etenemismahdollisuudet ovat olleet heikot, työajat hankalat. Ja kriisi on osoittanut, että kaksi kolmasosaa jäsenvaltioista pyrkivät paikkaamaan budjettia juuri leikkaamalla sosiaalimenoja. Eli yhtäältä ongelmien määrä kasvaa entisestään, mutta toisaalta varoja asioiden hoitamiseksi ei ole enää niin paljon tarjolla kuin aikaisemmin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että perheet kärsivät, naiset kärsivät ja että yritysten ja palvelusektorin henkilökunnan työtaakka kasvaa entisestään. No, pöydällä on, kuten sanottu, moniakin ehdotuksia ja minä todellakin toivoisin, että ne löytäisivät tiensä myöskin tähän loppuraporttiin. Eli että Euroopassa hyväksyttäisiin yleishyödyllisten palveluiden direktiivi. Tätä tulisi korostaa siten, että näitä palveluita voidaan tarjota myöskin inhimillisin keinoin. Minä olen vakuuttunut siitä, että tämän tyyppinen palvelutoiminta edesauttaisi myöskin toivomamme tulevan eurooppalaisen talousmallin rakentamisessa. Minähän sanoin, että työpaikkoja voidaan luoda juuri tällä palvelusektorilla, mutta lisäksi meidän täytyy muistaa, että meidän ja poliitikkojen pitäisi keskustella juuri siitä, että minkälaista maailmaa me toivomme ja minä uskon, että näillä palvelualan ammateilla saadaan tätä maailmaa parannettua, mutta meidän täytyy löytää sellaisia ratkaisumalleja, jotka toimivat ja että myöskin parlamentti painostaa komissiota neuvotteluissaan siihen suuntaan, että rakennerahaston varojakin käytetään siihen, myöskin siihen, että sosiaalialan palveluita voidaan tarjota inhimillisin keinoin. Kiitoksia. Samulis. Kiitos, Dimitrios Samulis. Hän, har av. Hän on ehkä poistunut salista ainakin hetkeksi. Inga Bielek. Dziękuję. Tutaj? Tutaj? Kiitoksia, olen täällä. Hello, täällä vasemmalla. Kiitoksia puheenjohtajalle Puolasta, joten puhun Puolaa. Hyvää päivää. Olen SOS-elämä-säätiöstä, joka on Publikopono Solidarisuus Eurooppa ihmisoikeusjärjestön jäsen. Kaksi asiaa. Koskien konsensuskonferenssia. Ymmärrän tietysti, että ihmiset eivät ole asiantuntijoita, joten haluaisin sinne mielessä täydentää – näitä kohtia, jotka koskevat uusia teknologioita. Jos mahdollista, niin pyytäisin, että kirjoitettaisiin tai otettaisiin huomioon se, että uudet teknologiat ja se tapa, jolla nämä laitteet, joita käytämme, joita on ehkä vaikea käyttää, erityisesti ikääntyvillä on vaikeuksia käyttää, niin että niitä pitäisi sopeuttaa näitä laitteita näihin henkilöihin. Kukaan ei lue käyttöohjeita Miten usein luette käyttöohjeita? Niitä ei ole kirjoitettu ihmisille. Informatikoille ja insinööreille ne on kirjoitettu. Täytyy alkaa miettiä, että miten voidaan liittää ti- psykologiaa koskeva tieto ja se informatiikkaan ja insinööreille. Miten opettaa ihmisille, siis ei pidä opettaa ihmisille, miten puhua insinööriinformatikkojen kieltä. Toinen tapa sitten täytyy opettaa suunnittelemaan sellaisia laitteita uusien teknologioiden osalta sellaisella tavalla, että suunnataan ihmisille ne laitteet. Intuitiivisesti tietysti osaamme monia asio- laitteita käyttää. Ja näin pitäisi tapahtua myös sellaisten laitteiden kanssa, joilla voimme kommunikoida, joilla voimme elää tällä vuosituhannella. Käyttöohjeet, ehkä olivat edellisellä vuosisadalla mielenkiintoisia, mutta ei enää tällä vuosisadalla. No, se on yksi asia. No toinen kysymys sitten. Mietin tässä, en ollut osallistujana edellisissä tällaisissa konferensseissa, ja minulla olisi pyyntö tulevia tällaisia tapaamisia varten, että ehkäpä te voisi tehdä yhteenvetoa siitä, että mitkä päätökset on toteutettu teidän työnne ansiosta, mitä onnistui toteuttaa mitä toteuttamista on vireillä ja mitä suunnitellaan toteutettavaksi, koska en ole kuullut täällä, että mitä onnistui tehdä edellisten konferenssien johtopäätöksen perusteella, että olisi sellaista tunnetta, että että ihmisten kuuleminen, kansalaisten kuuleminen, että sitä tehdään sen vuoksi, että sitä täytyy tehdä, eikä sen vuoksi, että todellakin haluaisitte kuulla ihmisten ääntä, Euroopan kansalaisten ääntä. Kiitoksia. Eh, Kiitos paljon. Voisinko sanoa, että tarkoituksena on, että lopuksi, ja se on tehtävä ennen kuin kaikki ovat puheenvuoron saaneet, annan paneelin jäsenille mahdollisuuden vastata kysymyksiin ja varmasti silloin voidaan vastata myös näihin kysymyksiin. Pyydän nyt seuraavaksi puhuvia puhumaan ihan lyhyesti, koska viiden minuutin kuluttua päätämme keskustelun, jos haluamme kuulla paneelin jäsen Aivar Rosenberg. Aivar Rosenberg. Yeah, please. Thank you, Chair. I have a comment on the work... Kiitos puheenjohtaja. Kommentoisin työryhmää numero kolme. Toivoisin, että nähtäisin linkki köyhyyden ja liiallisen hyödyn tavoittelun ahneuden välillä. Rakenteellisella tasolla tällainen yhteys on, ja se tulisi huomioida työryhmässä kolme. Eli jos kulutukseen ja ahneuteen ei puututa, niin silloin nämä jäävät tyhjiksi sanoiksi ja toivoisin, että voitaisiin huolehtia siitä, että huolehdittaisiin vastavuoroisuudesta, solidaarisuudesta eikä aina puhuttaisi kilpailusta. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa sen näyttää tästä sukunimeä, mutta jostain täältä aika edestä käsittääkseni. about the indicators. It was said that... Niin näistä indikaattoreista kolmannessa työryhmässä, jossa en voinut olla, koska olin toisessa työryhmässä, niin sanottiin, että jos haluamme taistella työttömyyttä ja köyhyyttä vastaan, niin me tarvitsemme indikaattoreita. Meidän pitäisi kyllä mielestäni mennä vielä pidemmälle. Mutta mitä tarkoitan tällä? Monet ovat täällä sanoneet, että äärimmäinen köyhyys, köyhyyden riski ja niin poispäin. Mutta miten me mittaamme tätä köyhyyttä? Äärimmäinen köyhyys, absoluuttinen köyhyys, no mikä ettei tätä terminologiaa voitaisiin käyttää – mutta nämä määritelmät eivät auta köyhiä laisinkaan, laisinkaan. mutta meidän täytyy kuitenkin näiltä, näiden määritelmien pohjalta löytää niitä välineitä, joilla me taistelemme köyhyyttä vastaan. YK on määritelmän mukaan ihminen tarvitsee kaksi dollaria per päivä – mutta mehän tiedämme, että Euroopassa tilanne ei ole tämä. Mutta absoluuttinen köyhyys, mihin raja vedetään? 40 prosentin kynnys, joka on määritelty, ja sitten myöskin 50 prosenttia, joka löytyy myöskin asiakirjoista. Kirjallisuudessakin joskus viitataan 55 tai 40 prosentin kynnykseen, mutta meidän pitäisi olla tarkempia sen suhteen, mistä me puhumme. Yksi esimerkki. Kun meillä puhutaan köyhyydestä, niin hallitus sanoo, että me emme puhu köyhyydestä, vaan köyhyyden riskistä. Eli miksi käytämme tätä terminologiaa köyhyyden riski? Mielestäni tämä pitäisi poistaa tästä tekstistä. Me puhuimme yhdestä indikaattorista. Me emme voi ymmärtää tilannetta kunnolla, jos emme huomioi molempia mittareita, eli tämä sen, siltä osin, mitä on tarjolla ja mitä ihmiset tarvitsevat. Euroopan komissiohan teetättää tutkimuksia sen suhteen, voitaisiinko toteuttaa jonkinlaista standardisoitua budjetointia, eli mitä keskivertoperhe tarvitsee eläkseen. Ja minä uskon, että meidän tulisi mennä vielä pidemmälle kuin mitä komissio ehdottaa. Ja sitten vielä yksi kommentti tähän konsensuskonferenssin päätelmiin. Elinkustannusten nousu pitäisi huomioida, mutta lisäksi myöskin asum, asumiskustannusten nousu pitäisi huomioida. Erityisesti huoma, huomattakoon vanhusten, vanhuksille aiheuttaa aiheuttamat, aiheutetut ongelmat, jotka liittyvät juuri tähän nouseisiin elinkustannuksiin ja asumiskustannuksiin. Kiitoksia. Nyt meillä on puoli tuntia aikaa yhdeltä. Meidän on lopetettava. Nyt annan paneelin jäsenille kutsutuille vieraille ja kahdelle Euroopan parlamentin jäsenelle puheenvuorot. Aloitetaan tämän vähän eri järjestyksessä kuin esityslistalla. Ensin Leila Kurkisten, Conny Reuter, sitten Isabel Dura ja Libor viimeisenä. Tässä järjestyksessä, ja jos muutama minuutti jää, niin voimme saada salista vielä kommentteja. Puhelista ei ole saatu käytyä loppuun, mutta en voi asiaa hoitaa nyt toisin. Joten Leila Kurki, joka johtaa vastaa sosiaalisten asioiden jaosta talous- ja sosiaalikomiteassa. Leila. So okay. Thank you very much, Chairman. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin alkuun kiittää teitä mahdollisuudesta puhua täällä ETSKn puolesta tässä kokouksessa. Alkuun kiittäisin kollegoita Durant ja Rutsekia kutsusta ja siitä, että olette järjestäneet tämän Agoran. Tärkeää on, että kaikki pyrkivät sitoutumaan prosessiin ja hakemaan ratkaisuja köyhyyden ongelmaan, joka koskettaa Euroopassa yli 100 miljoonaa ihmistä. Vaikkakin köyhyyden vastainen taistelu kuuluukin lähinnä jäsenvaltioiden tehtäviin, niin EU-ulottuvuuskin on tässä huomattava. EU-tavoitteet ja lähestymistavat ovat auttaneet kansallisia poliitikkoja toimimaan tehokkaammin ja varmaankin tämän tulee käymään jatkossakin. Meidän täytyy vain tunnustaa, että sosiaaliset haasteet ovat pit, vaativat pitkän väliajan toimia. Me tarvitsemme pehmeää lainsäädäntöä, mutta me tarvitsemme myöskin johtajuutta ja poliittista sitoutumista. Ja ilman jäsenvaltioiden panostusta ja yhteistoimintaa emme voi saavuttaa tuloksia. On hienoa, että täällä me emme ole keskittyneet vain ainoastaan näihin ongelmiin, vaan myöskin sosiaaliseen syrjäytymiseen ja siihen, että minkälaisia vaikutuksia kriisillä on ollut. Ja meidän täytyy muistaa, että sekä hallitukset joutuvat taistelemaan ongelmien kimpussa, mutta myöskin jäsen, jäsenvaltioiden kansalaiset. Jäsenvaltiot ovat joutuneet leikkaamaan budjettiaan, mutta me tiedämme, että kun budjettikriisi on päättymässä, niin sosiaalinen kriisi tulee jatkumaan tulevaisuudessakin pitkän aikaa. Meidän täytyy myöskin muistaa, että eurooppalainen sosiaalimalli on uhattuna, joten meidän täytyy todellakin löytää vastauksia hyvin nopeasti. Meidän täytyy panostaa aktiiviseen, inklusiivisen eli osallisuuden strategiaan. Ja tässä yhteydessä pitäisi pyrkiä varmistamaan tietty vähimmäistulotaso ja yhtäläiset mahdollisuudet päästä työhön kiinni ja että kaikille tarjotaan yhtä lailla laadukkaita palveluita. Haluaisin korostaa sitä, että poliittisia ja priorisointeja pitäisi tukea myöskin rahoituksellisin toimin. Eurooppa tarvitsee tulevina vuosina myöskin rahaa sosiaalipolitiikansa toteuttamiseksi. Köyhyyden vastaisen taistelun pitäisi kuulua myöskin osia, osana, omana osana talouspolitiikkaan. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on viime vuoden aikana tehnyt paljon työtä köyhyyden vastaisessa taistelussa ja taistelussa sosiaalista osallis- sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseksi. Me olemme luoneet myöskin asiaa käsittelevän erityisryhmän. Ja me olemme sitä mieltä, että teemavuoden aikana aloitettu työ sen tulisi jatkua erityisesti seuraamalla sitä, millä tavalla on voitu vastata niihin haasteisiin ja saavuttamaan niitä tavoitteita, joita on asetettu työttömyyden vähentämisessä ja köyhyyden vähentämisessä. Me tiedämme, että on ryhdytty toimenpiteisiin tietoisuuden lisäämiseksi, eli että köyhyys ei ole yksioikoinen ongelma. Me tarvitsemme siis sitoutunutta poliittista toimintaa. Tänäkin vuonna me käsittelemme vahvasti köyhyyttä ja me tulemme myöskin panostamaan Euroopan 2020 strategiaan. Unkari puheenjohtajavaltiona on pyytänyt monia mielenkiintoisia kannanottoja esimerkiksi perhepolitiikkaan ja romanikysymyksiin liittyen. Me tulemme laatimaan myöskin oma-aloitteisia lausuntoluonnoksia sosiaalisen lausekkeeseen liittyen kodittomuuteen, kriisiin ja koulutukseen sekä alueelliseen ulottuvuuteen liittyen. Lopuksi haluaisin vielä korostaa, että ETSK edustaa edustuksellista demokraati, demokratiaa, eli että kansalaiset osallistuvat politiikan tekoon. Ja me pyrimme tätä kautta lähentämään instituutiota kansalaisiin. Haluaisin vielä kerran kiittää Euroopan parlamenttia kutsusta tähän kokoukseen ja kiittäisin teitä mielenkiinnostanne ja toivottavasti me voimme jatkossakin vaalia tätä tehokasta yhteistyömallia. Kiitoksia. Kiitos Leila tästä esityksestä. Konni, Sinulla on paljon kokemusta sosiaalisista kysymyksistä, laissa merkityksestä, joten odotan mielenkiinnolla puheenvuorosi. working? Yes. Well, Stefan, you put a lot of pressure on me and saying I wait for your contributions tuliko paljon paineita, noita, että odotat kovasti panokselta, niin, mutta varmasti me kyllä haluamme antaa panoksemme sosiaalifoorumille, jotka eivät tunne tätä. Me emme kuule, kuulu EU-toimielimeen, mutta olemme kuitenkin tavallaan elin, koska meidät tunnustetaan juuri kan- sosiaalisen kansallisjärjestöjen edustajille. Meillä on 34 jäsentä ja ainakin niiden parissa, jotka ovat täällä mukana, voisinkin tunnistaa. Öö, laajalti erilaisia tahoja, eri järjestöjä. In Women's Lobby and others and... European Women's Lobby ja muita moninaisia. Ja jos unohdin jonkun järjestön, niin valittakaa tästä, mutta on hyvä, että olette tulleet paikalle ja onkin tärkeää tämä, tämä tilaisuus. For sure, there was a lot of... Varen, en halua puhua populismista, mutta mielestäni on tärkeää, että ymmärrämme, mistä on kyse. Me olemme täällä Euroopan parlamentissa – ja tämä on saavutus pitkästä taistelusta, jonka olen läpikäynyt, Minulla on ollut olen, tämä on kolmas kerta, kun olen Agorissa olen ensimmäisessä ja toisessa. Nyt uudella vaalikaudella muistan, että heti kun Isabel sai tilaisuuden puhua Brysselissä radiossa, niin hän sanoi, että hän haluaa ottaa hatunsa Agoran, mutta en silloin kyllä muutkin sanovat samaa ja olimme tyytyväisiä kansalaisyhteiskuntana, että tämä prosessi jatkuu, koska mikä tarkoituksena on? Ei se, että kilpaillaan toimijoiden kanssa. Tarkoituksena oli panna kysymysmerkkiä siihen, ovatko MEPit legitiimejä toimijoita. Tietysti olisimme arvostaneet jos parlamentin jäsenet toimivat joka tehokkaammin kuin ne toimivat, ja heidän pitäisi mielestäni ymmärtää, ei heitä, jotka ovat täällä läsnä, vaan ymmärtää, että he ovat, jotkut ovat menettäneet tilaisuuden puhua meidän kanssa, koska eivät tulleet tänne paikalle. He eivät nyt pääse puhumaan ihmisten kanssa, jotka tekevät kysymyksen, miksi heidän pitäisi äänestää Euroopan parlamentin jäsenen. Jos katsotte tilastoja, keskiarvo on 40 prosenttia, jotka äänestää, mutta jos otetaan pois maan Belgian, jossa joutuu väki, väkisin äänestämään, niin silloin ollaan vain 80 prosenttia. Jos otetaan toiset tilastot käyttöön, niin huomataan, että köyhyydessä olevat ihmiset, jotka ovat menettäneet työpaikkansa, ovat äärimmäisessä köyhyydessä. He eivät ole osallistu mihinkään vaaleihin, koska eivät näe mitään järkeä äänestä, äänestämisessä, koska ovat sitä mieltä, että se ei muuta mitenkään politiikkoja. Ja tämä on nyt menetetty tilaisuus niille mepeille, jotka eivät tulleet paikalle, olisivat voineet olla. Ja pyytäisinkin äh, Isabelle ja Mari ja muita paikalla olevia välittämään tämän viestin muille meille, jotka eivät tulleet tänne. Me emme halua puhua teidän puolestanne, teidän tehtävänne, mutta haluamme teidän ymmärtävän, mitä kansalaisvuorokeskustelu, vuoropuhelu tarkoittaa. Yesterday and today in the debates came also up what is... Eilen puhuttiin, mikä on poliittinen merkitys parlamentille. Silloin aina kuulemme eh, sosiaalipolitiikka kai jäsenvaltiot niin edelleen kyllä, mutta toisaalta näemme, että lista on varsin pitkä. Ei ole kyse vain köyhyyden vastaista taistelusta täällä Euroopassa. Jokaisen poliittiseen kysymykseen liittyy so- köyhyyden vastainen taistelu tavallaan. Kuulin äh, yleis, äh, että parlamentissa äänestään Rossa-mietinnöstä, sisämarkkinoista. Niistä kaikista keskustellaan täällä. Ja siinä tarvitaan myös sosiaalipolitiikkaa, koska kysymys kuuluu, miten jatkossa saamme aikaan yleisöllisiä sosiaalisia palveluita toteutettua. Samoin eh, yhtenäislupa on esillä, kausityöntekijät, mitä sitten tulee oikeuksiin kolmansien maiden kansalaisille. Tämä on pitkä, pitkä luettelo, eikä pitäisi unohtaa Polimaakin mietintöä. Miten se liittyy köyhyyteen? Polimaati, mietintö. Pitäisi ymmärtää, että kriisin se siis syntyi keinottelusta ja siitä, että rahoitusmarkkinat eivät toimineet avoimesti. Tämä oli syynä ja siksi tämän mietinnön puolesta äänestäminen olisi merkki siitä, että Euroopan parlamentti ainakin on ymmärtänyt tämän asian. Sitten lyhyeksi kolme pääkysymystä meille. Solidaarisuus on tärkeää, ei hy- hyvän tekeväisyys. Oman Sersan nimi on solidaari, siihen on syy. Siis solidaarisuutta eikä hyvän tekeväisyyttä, koska se perustuu oikeuksiin, va- vastuun uudelleenjakamiseen ja kyse on siitä, miten järjestetään Soli, hoidetaan solidaarisuus jäsenvaltioissa EU-tasolla ja globaalissa. Tämä tässä olisi sinänsä tar- tarkoituksena. Sitten toinen kysymys, tasa-arvo on sanottu puhuttu tästä. Tiedämme, että tasa-arvo on lisääntynyt jäsenvaltiossa eikä se vähene. Rikkaasta tulee paljon rikkaampia, köyhistä köyhempiä, ne, jotka ovat keskellä heitäkin työnnetään enemmän köyhien suuntaan. Tämä on osa realiteettia monissa maissa. Ja mitä EU sitten tekee? Meillä on sellainen ilmiö EU-ssa, että ihmiset eivät tule toimeen palkoillaan. Tietysti ne Meillä on siis tällainen ongelma, että ihmiset ansaitsevat yhä vähemmän ja vähemmän. Ja voidaan esittää kysymysmerkki myös sosiaalista vuoropuolista, koska monessa yhteistyössä yhteistyö, tai vähennetään resursseja ja esimerkiksi työntekijät eivät voi olla yhteydessä työnantajiin kunnolla. Sitten vielä lopuksi, miten saavutamme tavoitteet, edistämme köyhyyden vastaista taistelua. On myönteisenä tämä Yhdeksän artikla Lissabonin sopimuksessa on sosiaalisia sitoumuksia. Köyhyysfoorumi EU 2020. Edistystä on jonkin verran saatu aikaan siis. Mitä tulee sitten toimielin puoleen työssämme, varmasti täytyy tähänkin viitata. Sitten toiseksi me olemme lobbarijärjestö, mutta olemme myös sosiaalisten palveluiden tarjoajia. Ja täällä vähän kritisoitiin sosiaaliset vanhukset eivät ole pelkästään palveluntarjoajia, eivät. Me varmasti voimme olla tästä samaa mieltä. Siis me tarvitsemme tällaista mahdollisuutta, ei auttaa, antaa hyvän tekeväisyyttä ihmisille, vaan osoittaa, että mahdollisuuksia on. Ja pitää katsoa Euroopan ulkopuolella, vaikka Brasilian sosiaalipolitiikat ovat auttaneet siinä, että 30 miljoonaa ihmistä on päässyt ulos köyhyydestä. Ja meidän pitäisi Euroopassa saada 20 miljoonaa pois köyhyydestä. Meidän pitäisi puhua myös tavoitteiden tasosta. Sitten viisi lyhyttä ehdotusta siitä, miten voisimme asioissa edetä. Yksi. Meidän täytyy edelleenkin vahvistaa sosiaalista ulottuvuutta EU 2020-strategiassa. Tämä liittyy strategiaan, taisteluun markkinavoimia vastaan. Komissiossa muistoimijoissa meidän pitää toiseksi saada aikaan konkreettisia toimia. Konkreettisia toimenpiteitä ja politiikkoja ja kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset samoin kuin ihmiset, jotka ovat köyhyyttä, voivat tätä arvioida, koska heillä on kokemusta. He ymmärtävät, missä määrin joku on tehokasta. Kolme rahoituksen aputama tarkoittaa sitä, että EUn sosiaalirahasto ei ole olemassa vain sen takia, että auttaisi jäsenvaltioita. Mutta tämä os halutaan käyttää rahat EUn, ei käytetä näitä varoja koulutukseen, joten rakennerahastot ja sosiaalirahasto on erityisesti tämä rakenteellista apua, jonka kautta voitaisiin antaa voitaisiin antaa konkreettiselle hankkeelle. Pitää ottaa huomioon köyhyyden eri muodot. Joskus on vähän vaikea tällaisessa kokouksessa kuulla tätä, mutta täällä kyllä kuultiin ihmisistä, perheistä, jotka elävät äärimmäisessä köydessä, suurperheet, maaseutualueella, kaupunkialueella elävät ihmiset. Ja siis voidaan, pitää muistaa, että on moninaisia kasvoja köyhyydelle. Mm. Aina puhutaan, että on tärkeää saada, että ihmiset kokevat köyhyyden itse. Emme puhu teistä, teemme työtä teille, teidän kanssanne, mutta tarvitsemme myös palautetta teiltä ja tässä on kyse myös sosiaalisten kansallisjärjestöjen uskottavuudesta. Joko arvioi, arvosteli sitä, että me olemme valkoisia. Se on ongelma, tiedämme sen ja voimme kyllä parantaa toimintaamme tässä. Siis ihmiset eivät liian paljon edustettavan valkoisia. Sitten jäsenvaltioista. Olemme pitkään keskustelleet, siitä, tarvitaanko sosiaalisia foorumeita kaikissa maissa. Minusta olisi parempi, jos sosiaalisia kansalaisia olisi jokaisessa jäsenvaltiossa ja niitä olisi varsin erilaisia ja paljon, jos jäsenvaltiot ymmärtäisivät, että tarvitaan sosiaalista vuoropuhelua, joka ei ole ilmiselvää, mutta tarvitaan myös täydentävyyttä kansallisvuoropuhelussa ja tämä voisi auttaa maailman parantamisessa. Ja lopuksi Tämä on henkilö, jonka kanssa minulla on ilo tehdä työtä, Stefan Lasellin kanssa. Hän on nuori 19 recently a uh, short book which was called hän julkaisi kirjan Äänsinjevuus suuttukaa. Ja kun on kyse köyhyydestä, niin silloin meidän täytyy jatkossakin olla suuttuneita. Kiitos. Stort tack Conny. Får jag bara säga innan jag... Kiitos oikein paljon Conny. Ennen kuin hänen puheenvuoron eteenpäin, haluaisin vain sanoa, että istumme suuressa salissa – mutta sanoin eilen erityisesti, että samalta pohjalta lähdetään yhdessä. Me istumme täällä ylhäällä. Mutta sitä ei yleensä käytetä mihinkään muuhun kuin parlamentin täysistuntoihin. Ja tämä on nyt ele, selkeä ele parlamentin puolelta osoittaa, että Agora, teidän läsnäolonne on yhtä tärkeä kuin parlamentin täysistunnot. Ja tämä on mielestäni hyvin myönteinen elejä. Siksi meillä on suurin ja paras sali täällä. Ei siksi, että halutaan asettaa jollekin korokkeelle täällä joitain meistä. Nyt ensin annan Isabellille puheenvuoron. Sinä ja Libor, te saatte jakaa viimeiset 15 minuuttia. Ah, attendez que j'ai parlé. <laughs> euh, voilà, donc on arrive au terme de, de deux jours et demi de travail. Euh, Tästä päästään kahden ja puolen päivän työn loppuun. Ihan suoraan sanoen, olen kuullut aika paljon erilaisia mielipiteitä hyvin erilaisista aiheista. Parlamentissa oli kovin vaikea järjestää tällaista agoraa kolmen kuukauden aikana. Oli vaikea saada kaikki järjestettyä. Me parlamentin jäseninä, meillä oli sellainen tunne, että meillä on tässä suuri vastuu, että voidaan ottaa huomioon, mitä täällä on sanottu. Haluttiin saada parlamentin jäsenet yhteen, kansalaisjärjestöjen kanssa yhteen, tämän saliin. Ja sitten nämä sosiaalinen toimijat, joilla on hyvin hyvät kontaktit ihmisiin kentällä. Ja haluttiin tuoda yhteen kansalaisia. Ihmiset voisivat tavata toisensa ja tehdä kaiken porrella yhdessä työtä. Euroopan parlamentti, kansalaisyhteiskunta, Kansalaiset kaikki tulevat yhteen tänne. Yrittävät saada kaikkien äänen kuuluviin näissä asioissa. Meillä on jotain hyvin erityisasioita, niin että voidaan yksinkertaista asioita, proseduureja. Meillä on paljon ideoita. Mutta yhteiskunnassa esiintyy tyytymättömyyttä ja siihen täytyy yrittää puuttua. Haluamme tuoda tiettyjä asioita mukaan, esimerkiksi Eurooppa 2020-strategiaa. Haluamme tehdä kaikki EUn tasolla, jotta parlamentti voi äänestää <clears throat> näitä asioita koskevista pääselautelmista päätöslauselmille täytyy antaa painoarvoa ja varmistaa, että seuranta jatkotoimet ovat olemassa. Täytyy myös kääntyä muiden kumppaneiden puoleen, kun tällaisia keskusteluja tilaisuuksia järjestetään. Yksi Agoran näkökohta oli se, että saadaan puheenjohtajakokous, parlamentin jäsenet, puhemiehistö ymmärtämään, mitä täällä tapahtuu. Olemme sitoutuneita varmistamaan sen, että me Ankoran jäsenet. Pääsemme sellaisen tilanteeseen, että työtämme, työmme seurauksia seurataan. Näitähän ei ole helppo saada läpi parlamentissa, neuvostossa ja jäsenvaltiossa näitä asioita aina, mutta kuitenkin teemme sen sitoumuksen, että varmistamme, että on jatkotoimia. Puolalainen rouva sanoi, että mikä oli tuloksena edellisistä agoroista – Edellisen, edellinen näkökohta koski ilmastonmuutosta. Kuten varmaan tiedätte, kolme vuotta sitten ilmastonmuutos oli hieman teoreettinen asia. Nyt sitä on tullut kovin ajankohtainen asia Euroopan parlamentissa ja muilla kansainvälisillä foorumeilla. Monia asioita on siis saavutettu. Hän sanoi, että kaikki tietysti johtuisi siitä, mitä Agorassa tehtiin, mutta se on esimerkki siitä, miten asiat pääsevät esille. Se, mitä minä haluan sanoa, on tämä äärimmäinen köyhyys ja kriisi, että, että niistä tulisi todellisia poliittisia kysymyksiä, kuten ilmastonmuutoksesta on tullut. Haluan, että äärimmäisestä köyhyydestä tulee aito äh, aihe jäsenvaltioille, komissiolle ja parlamentille. Ja toivottavasti tämä aikora voi vaikuttaa siihen. I think nobody can, uh... Tuskin kukaan voi kyseenalaistaa sitoutumistasi. Seuraavana Libor. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää teitä kaikkia, jos tulette konsulaisjärjestystä tai konsensuskonferenssista. Te edustatte joka tapauksessa kansalaisiamme. Täällä Euroopan parlamentissa, kuten jo mainitsin, olemme – 27 valtiosta edustamme suoraan valittuina 500 miljoonaa kansalaista. Mutta emme voi ratkaista ongelmia yksin. Euroopan komissio ei voi tehdä sitä yksin, ei Euroopan neuvosto myöskään. Suositustenne pohjalta meidän pitää tehdä yhteistyötä kaikilla tasoilla, kaikissa jäsenvaltioissa, kaikilla aloilla. Ajatellen Euroopan toimielimiä, varmasti teemme tätä työtä tulevaisuudessakin. Lissabonin sopimus vahvistaa asemaamme ja voimme tehdä paremmin yhteistyötä Euroopan parlamentin ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean välillä. Kuten suosittelitte, meidän pitää vahvistaa myös yhteistyötä Euroopan toimielinten ja jäsenvaltioiden välillä. koska elämme kyllä Euroopan unionissa, mutta suurin osa sosiaalipolitiikkaa, koulutuspolitiikkaa ja muut seikat, jotka liittyvät köyhyyteen, ovat kansallisvaltion toimivaltaa. Joissa maissa opetusasiat, esimerkiksi koulutusasiat, kuuluvat alueille, joten meidän pitää vahvistaa yhteistyötä Euroopan tasolta alueelliselle ja kaupunkitasolle meidän pitää tehdä läheistä yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä ja totta kai te järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajina ja mukaan otetaan tietenkin myös vapaaehtoistyötä tekevät. Ei ole mitenkään sattumaa, että Euroopan komissio on julistanut vuoden 2011 vapaaehtoistyön teemavuodeksi, koska lähes 100 miljoonaa eurooppalaista tekee vapaaehtoistyötä urheilun tai koulutuksen piirissä köyhyyden vastaisessa taistelussa. Euroopan parlamentissa yritämme tietenkin tämän vuoden aikana ja myöhemminkin vahvistaa näitä ulottuvuuksia. Kiitos oikein paljon teidän suosituksistanne. Meillä ei ole aikaa nyt käsitellä jokaista yksityiskohtaisesti, mutta tärkeää meille on, kuten Isabel jo sanoi, että nämä suositukset annetaan parlamentin johdolle, kaikkien poliittisten ryhmien johtajille – ja niille valiokunnille, jotka käsittelevät esimerkiksi talousasioita tai sosiaalisia kysymyksiä, koulutusta, kulttuuria, tasa-arvoa. Joten teidän panoksenne on hyvin arvokas. Viittasin vain muutamaan suosituksiin. Eurooppa 2020 strategia mainittiin. Hyvä niin. Euroopan parlamentin tasolla meidän pitäisi saada pysyvämpää, tai ainakin vuoteen 2020 asti kestävää rakennetta, jonka kautta pystyttäisiin käsittelemään strategian kysymyksiä koordinoinnulla tapaa. Lisäksi suosittelitte asia, joka meille kaikille on varmasti tärkeä. Se, että ei keskityttäisi ainoastaan taloudellisiin kysymyksiin, Kyllä tarvitsemme laitosalan säätelyä, tasapainoisia budjetteja, mutta sosiaalinen ulottuvuus on pidettävä mielessä, koska kuten aivan oikein suosituksissanne sanotte, elämme Euroopassa. Meillä on eurooppalainen sosiaalimalli. Se vaihtelee ehkä jäsenvaltiosta toiseen, mutta siihen liittyy tietyt oikeudet, jotka on myös sisällytetty perusoikeuskirjaan. Toisin kuin esimerkiksi Pohjois-Amerikassa ja Itäisessä Aasiassa, tässä on kyse sosiaalisista oikeuksista myös. Sitten Euroopan sosiaalirahastosta tai rakennerahastoista. Tänä vuonna ja ensi vuonna keskustelemme rahoitusnäkymistä vuosille 2014-2020, joten hyvin tärkeää on se, että meidän ajatuksemme, teidän ajatuksenne saavat on tukea rahallisessa muodossa, että rakennerahastoja käytetään, myös Euroopasta sosiaalirahasta, jotta voidaan huolehtia joistain teidän mainitsemistanne aloista. Myöskin köyhyyden vastaisessa taistelussa, koska kuten aivan oikein sanoitte, talouskriisin aikana kahden kolmen vuoden aikana köyhyys eri muodoissaan on valitettavasti kasvanut. Keskustelitte tästä aiheesta ja ainoastaan työryhmässä yksi, vaan kaikissa työryhmissä. Joten jälleen kerran kiitos oikein paljon siitä, että osallistuitte. Tämä työ ei mene hukkaan. Varmasti Euroopan komissio ja neuvosto haluaa myös kuulla ja nähdä, mitä täällä teitte sitten, mitkä ovat suosituksemme. Lopulta sitten käytännön kysymyksiä. Kyllä tämä on otettava huomioon, kun puhuttiin esimerkiksi osallistujan luettelosta ja kommentoitiin myös sitä, minkä tyyppistä ruokaa ja muuta virvoketta täällä tarjotaan. Vielä kerran kiitos oikein paljon. Köyhyyden vastainen taistelu ei ole yksinkertainen tehtävä. Me kaikki tiedämme, että tuloksia ei saada yhdessä yössä. Meidän täytyy jaksaa jatkaa tätä työtä ja Euroopan parlamentin nimissä voin luvata, että me teemme yhteistyötä kanssanne, ei ainoastaan lainsäädäntötyössä, vaan myöskin järjestämällä samantyyppisiä kokouksia. Kiitos. Emme lopeta ihan vielä, mutta ihan hetken kuluttua. Ensin haluaisin kiittää aloitteesta. Kiitos Libor Rutsek ja Isabel Duron kahden eri puolueen puolelta parlamentin varapuhemiehiä, jotka ovat huolehtineet siitä, että parlamentti luovuttaa hienoin Mansalinsa salinsa tälle tärkeälle kokoukselle. Olen hyvin iloinen siitä, että tämä tehokas ja hedelmällinen yhteistyö on voinut toteutua Euroopan parlamentin valittujen jäsenten ja meidän talous- ja sosiaalikomitean välillä. Mehän edustamme kansalaisjärjestöjä, järjestömaailmaa eri jäsenvaltioissa. Kyse on eri rooleista, mutta meillä on myös yhteinen rooli. Me pyrimme vaikuttamaan – Euroopan unionin työhön. Minusta on tärkeää, että saamme ihmiset sitoutumaan kestävän Euroopan puolesta tehtävään työhön. En ajattele ainoastaan ympäristöä, taloutta tai sosiaalikysymyksiä, vaan ajattelen myöskin sitä, mille Euroopan unioni rakentuu kestävä pitkäaikainen rauha. Sitä ei ehkä ajatella tänään, mutta jos katsotaan Euroopan historiaa, niin ymmärretään, miten tärkeää tämä on. Kiitokset tulkeille. Mutta ennen kuin lopetamme kokouksen, saamme kuunnella pienen konsertin vähän musiikkia. Tämä on tähän kokoukseen syntynyt laulu. Ja toivon, että saamme tämän tekstin luettua. Eilen sanoin, että laulu ja musiikki hienosti kulkee yli rajojen, mutta tulkit pyydän, jos tässä menee ehkä minuutin yli yhden, mutta kuka voisi lukea meille tämän laulun tekstin? Eh, jos voisin vain sanoa, ja englanniksi niin, että kaikki ymmärtävät myös ilman kuulokkeita. Todella yhdeltä loppuu tulkkien työaika, kiitokset siitä. Joten laulu on sitten ilman tulkkausta, mutta teksti luetaan ensin, eli kysyisin kuka sen tekstin voi lukea, enkä sitä tiedä. Olkaa hyvä. Jean J'ai un bateau, c'est une galère. Mon port d'attache, une misère. Je suis ballotté, je cherche un regard. Redonnez-moi un peu d'espoir. Je suis musicien dans le métro. Olen metromuusikko Bersisältä Trocadon asemalla. Edessä on pelkkä musta aukko, mutta hiukan toivoakin löytyy. Minä lämmitän itseni katulampujen alla. Elän asfaltilla ja ostan hiukan huometta, saadaanko hiukan toivoa. Meillä on pikkusia hommia siellä sun täällä. pi Luen työpaikkailmoituksia esimerkiksi supermarketeissa ja näin tien edessäni. Ja siellä minä elän, odotan teitä tässä käytävässä, jotta saisin musiikin kautta hiukan toivoa. Mutta jo pitkän aikaa sitten lähdin merille. 16-vuotiaana annan kaiken taitoni, jotta haluaisin jakaa tätä toivoa. Minulla on tällainen kurja laiva ja asemana, anteeksi satamana on pelkkä epätoivo, mutta pyytäisin teiltä kuitenkin hiukan toivoa. Tulkki pyytää anteeksi, tämä oli runo, ei pysty tulkkaamaan runoa noin vain ilman tekstiä. Le texte est de Loïc Jubin. Loïc Jubinin teksti ja musiikki on Lois Marneen säveltämä.